Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr... Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Aloitamme aamukokouksen. Ikävä kyllä eilen en päässyt paikalle. Sunnuntai-iltana minulla oli vähän muuta puuhaa. Nyt olemme esityslistan kohdassa kahdeksan Tukholman ohjelman väliarviointi. Valmistelija on kollegamme Bisep. Valmistelija, onko teillä jotain huomautettavaa? Ilmeisesti ei. Eli äänestämme välittömästi. Tarkistus 1 puolesta vastaan Tämä täytyy tarkistaa. Varmaankin meni läpi. Äänestys päättyy. Hylätty sittenkin. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama enemmistö. Sitten tarkistus Niin, siis tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tai, no, tarkistetaan tämä. Se ei ollut kauhean selvä. Siis tarkistus yhdeksän. Yhdeksän. Äänestys päättyy. 22 puolesta 42 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hyväksytty. 36 puolesta 28 vastaan. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 äänet puolesta vastaan tyhjää. Veikkaisin, että hyväksytty, mutta tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus, kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Näyttää siltä, että kompromissi hylättiin, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sähköinen loppuäänestys. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Viisikymmentäneljä puolesta 11 vastaan. Onnittelut valmistelijalle. Seuraavaksi sitten EUn avaruusteollisuuspolitiikka. Kukapa tuntisi tämän aiheen paremmin kuin Rouva Kruunberg. Onko Kruunbergillä jotain huomautettavaa? Hän ei tarkkaan ole paikalla. Hän on varmaan kiertoradalla. No. Äänestämme. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta, 6 vastaan, 5 tyhjää, eli hyväksytty. Seuraavaksi ihmisoikeustilanne Sahelin alueella. Esittelijä on Tanak. Tanak, onko teillä jotain alustukseksi sanottavana? Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Valitan, että äänestysluettelo on näin monimutkainen. Tämä keskusteluhan oli hyvin ääripäihin menevää ja jakoi ihmisiä. Useimmat ongelmat jotka liittyvät Länsi-Saharan alueeseen ja Sahelin, ovat hyvin ristiriidattomia, mutta pyytäisin teiltä kärsivällisyyttä ja toivon, että pääsemme tämän listan läpi ja toivottavasti lopputulokseksi saadaan tasapainoinen mietintö, koska kuitenkin kyseessä on erittäin monimutkainen aihe, joka ikinen sana on tärkeä ja ne, on tullut, e- ne ovat tulleet esille näissä keskusteluissa. Paljon suullisia tarkistuksia, paljon kompromissitarkistuksia. Toivottavasti kuitenkin se, mitä sitten saadaan loppuun tulokseksi, on kohtuullisen tyydyttävä kaikille ja saadaan esille tuolla täysistunnossa lokakuussa, jossa sitten tehdään tietysti jonkun verran lisää muutoksia. I think here it's a record record. 36 compromise. Tässä on 36 kompromissia. aina on uusia haasteita. No niin, eli kompromissi ykkönen, hän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Uudestaan vielä. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 sillä tavalla kuin se on merkattu tähän listaan. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 hetkinen. Ten. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117. No tarkistetaan 116.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 varmaan hylätty. Mutta tarkistamme tämän sähköisesti. 120. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan Hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 32 vastaan, eli hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 153 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 154 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 155 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 156 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 157 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 158 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 159 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä 159. Äänestys päättyy. 35 puolesta 30 vastaan hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. 167. Äänestys päättyy. Hylätty. 168 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 169 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä menee ihan sen mukaisesti, mitä lista on merkattu. Sitten kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan heikosta osallistumisesta johtuen hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. hyväksytty. 192 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromiss 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 197 puolesta vastaan hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 198 tota, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 204 puolesta vastaan. Siis 204 vielä kerran puolesta vastaan hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan eli hylätty. Sitten kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 210, 211, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siis mistä maasta tässä on kyse? Sitten 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212, ei kun 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 220 puolesta vastaan. Tyhy, hyväksytty. 221 puolesta ei kun hetkinen, se raukeaakin. Ei kun se hylättiin 2019. Ei kun hyvä, ai se hylä, hyväksyttiinkin. Eli 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta. No, tarkistetaan 223. Siis tarkistamme tarkistuksen 223. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi kaksi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kaksi viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 248 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 253 puolesta. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 261 puolesta. Kaksi kuusi yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromiss 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 266 puolesta vastaan 266. Siis 266 puolesta vastaan. Tarkistetaan, mutta se taidettiin hylätä. Äänestys päättyy. Hylätty. 263 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi, Sitten 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 273 raukeakin 274. Ei kun hetkinen. Tämä on hiukan hankalaa. Eli 273 273. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ilmeisesti jopa EKR on hajaantunut tässä kohtaa. Äänestys päättyy. Ikävä kyllä Veronika ei ole täällä. Hän olisi sanonut, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi. Kaksi seitsemän neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siihen liittyy tämä suljen tarkistus. Katsokaa, mitä siihen luetteloon on kirjattu. Sitten kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 283, 284, 285 identtiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 kahdessa osassa Siihen liittyy myöskin suullinen tarkistus, eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmas osa vielä remaining munitions puolesta vastaan tyhjää hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromiss 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sitten 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty No, tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 45 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Ilmeisesti tässä asiassa lobbarit ovat olleet poikkeuksellisen menestyksekkäitä. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 319 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää Siis 321 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 322 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan tämä. Pyytäisin, että nostatte nyt kädet kunnolla pystyyn, että ne näkyvät. Välillä äänestys on tiukka, ja jos ryhmät eivät äänestä riittävän selkeästi, niin sitä ei sitten näy täältä. Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 327 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 31 puolesta 30 vastaan hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan tämä. Tarkistamme 328. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta. Siis 332, no tarkistetaan se. Äänestys päättyy hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 4, 3, 3, 1, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Vain kolmannes jäsenistä äänestänyt tässä kohtaa. Eli 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Vaikka se oli kyllä ihan yksiselitteinen. Äänestys päättyy. 38 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten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 hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Nyt en katsonut, siis uudestaan 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy.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 33 on kielellinen tarkistus. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta. No, 43 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta. No, tarkistetaan tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pitäisikö tarkistaa vielä uudestaan? Kompromissi 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 67-68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70, eh, mitä, ai hylätty vai? Niin hylätty, hylätty. Sitten tarkistus 70, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan, mutta kyllä taidettiin hyväksyä. Siis toinen osa tarkistuksesta 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siis missä muut ovat? 20 jätti äänestämättä. Siis 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 74 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Siis 74. Hylätty. Siis koittakaa nyt todellakin nostaa ne kädet kunnolla ylös. Liberaalit jättävät välille kokonaan äänestämättä vaikka se oli heidän oma tarkistuksensa. Ainakaan täältä ei näy mitään. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten 84 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta zweiter Teil. Wir haben jetzt über den ersten Teil Siis nyt siis ensimmäinen osa. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siis kuka aina huutelee sieltä check, että pitäisi tarkistaa? Äänestys päättyy. Ei kun ei päätykään. Nyt päättyy. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten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 Sitten 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten valiokuntien tarkistukset. Eli db 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Entä kaikki muut Deven tarkistukset? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten naisten oikeuksien valiokunta. Milloin me sovimme mukaan Deven tällaista äh, yhdessä äänestämisestä? 6, 7, 8 on erikseen täällä. No niin, äänestys on kuitenkin jo hoidettu. Minä jo kysyin, että sopiiko tämä. Eli sitten FEM 1. No, vai voitaisiinko ykkösestä yhdeksään äänestää yhdessä? Ei. Selvä. Ei käy. Eli sitten yksitellen.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 hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan EPP äänestämään osittain, mutta hyväksytty. 19 puolesta vastaan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 Siis 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 29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 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkuusi puolesta 13 tyhjää ääntä. Onnittelut. Ja nyt pari huomiota. Meidän täytyy nyt tarkistaa nämä identtiset tarkistukset, joita meillä on yhä enemmän. Kun on identtisiä tarkistuksia, niin silloin voi olla niin, että kolmas osapuoli on laatinut nämä tarkistukset, ja meidän täytyy nyt vähän keskustella tästä, koska tässä on vähän epäilyksiä, että tosiaan joku kolmas taho laatii näitä tarkistuksia, ja se ei vastaa kyllä Euroopan parlamentin tai valiokunnan arvoa. Ja lisäksi täytyy tarkistaa, että jos toisesta valiokunnasta tulee 41 tarkistusta, niin se on aika suhteetonta mielestäni. Eli tulevaisuudessa meidän täytyy hiukan tarkastella tätä lähemmin. No niin. Ja sitten seuraava kohta hoidetaan suljetuin ovin